11. tammikuuta sain kirjeen EPP, SND, ALDE ja vihreiden ryhmien puheenjohtajalle, joka koski varapuhemies Czarneckin käyttäytymistä, jossa pyydettiin työjärjestyksen 21 artiklan mukaisen menettelyn soveltamista johtuen lausunnoista, jotka liittyivät toiseen parlamentin jäseneen. Tätä asiaa käsiteltiin puheenjohtajakokouksessa kahdessa kokouksessa, nimittäin 18. tammikuuta ja 1. helmikuuta. 18. tammikuuta sain myös kirjeen varapuhemies Charnetskilta, jossa hän käsitteli huoliaan, jotka liittyivät tuohon kirjeeseen, josta aikaisemmin puhuin. Sitten 23. tammikuuta kuulin itse varapuhemies Charnetskia tästä asiasta sen jälkeen, kun kuulin hänen huomautuksensa ensimmäinen helmikuuta, puheenjohtajakokous päätti kahden kolme viidesosan enemmistöllä, joka edusti vähintään kolmea poliittista ryhmää, että parlamentti päättää varapuhemies Czarneckin tehtävät koska hän on syyllistynyt vakavaan väärinkäytökseen työjärjestyksen 21 artiklan mukaan. Parlamentti päättää keskiviikkona tästä ehdotuksesta kahden kolmasosan annettujen äänien enemmistöllä, joka pitää edustaa myös Euroopan parlamentin jäsenten enemmistöä. Olkaa hyvä. Teraz panie przewodniczący! w związku z tym chciałabym zapytać herra puhemies minulla olisi kysymys joka koskee seuraavaa asiaa. Otan huomioon sen, mitä juuri totesitte. Minulla olisi seuraava kysymys. Pitäisikö meidän nyt olettaa, että Euroopan kansanpuolue puolueen budjetista tulee sensuroimaan – edustajien lausuntoja jäsenvaltioissa. Ja toinen kysymykseni, milloin Euroopan parlamentin puhemiehistö aikoo reagoida skandalinomaisiin kommentteihin, joita herra Verhofstadt esitti, jos hän loukkasi Puolan kansakuntaa tässä salissa. Se on pöyristyttävää ja ennen kuulumatonta. Miten täytyy arvioida sitä, mitä parlamentin jäsenet sanovat tämän salin ulkopuolella? Mihin työjärjestyksen artiklaan tämä perustuu? l'articolo ventiuno del regolamento. Työjärjestyksen 21 artikla vaatii, että tämä pyyntö tulee kolmelta no, parlamentaariselta ryhmältä, joka vastaa korkea kynnystä. Kyse ei ole mistään rankaisusta, josta puhemies voi päättää. Ei puhemies eikä puhemiehistö päätä tästä asiasta, vaan ryhmien puheenjohtaja kokous. Eli tämä pyyntö tulee ryhmiltä ja se ei ole äh, rangaistus vaan tässä sovelletaan 21 artiklaa ja minun tehtäväni on noudattaa työjärjestystä. kokouksissa on äänestetty, eli tätä menettelyä on noudatettu. Ei ole kyse rangaistuksista, koska puhemies ei voi määrätä rangaistuksia asioista, jotka tapahtuvat Euroopan parlamentin ulkopuolella. Minä voin määrätä rangaistuksia tapahtumista parlamentin sisällä pyyntö äh, pidättää hänet varapuhemiehen tehtävistä lähtee tästä 21 artiklan mukaisesta menettelystä, joka tulee ryhmien pyynnöstä. Edustaja Weber. Herra puhemies. Herra puhemies, kollega viittaa vapaaseen puheenjohtajuuteen. Sitä ei tässä edes kyseenalaisteta, mutta me puhumme tästä vähän tavallisesta edustajasta, puhumme Euroopan parlamentin varapuhemiehestä. Samalla tavoin, herra puhemies, kun me odotamme teiltä, että me kansanpuolen edustajat, että toimitte neutraalina. Samoin odotamme muilta varapuhemiehiltä, että he käyttäytyvät niin kuin tämä instituutio, Euroopan parlamentti, mikä vastaa tämän instituution parlamentin arvoa. Ja jos varapuhemies tekee hyväksymättömiä natsivertailuja demokraattisesti vertailusta edustajasta, loukkaa häntä tällä tavoin. Ja jos hän vertaa Euroopan unionia Neuvostoliittoon hyväksymättömällä tavalla, silloin on esitetty kommentteja, jotka ovat sellaisia, että niitä voidaan hyväksyä ja sillä pitää olla seurauksia. Ja me tulemme siksi ryhmänä olemaan sen puolesta, että herra Charnetski erotetaan tehtävästään. Ja jotta PIS-kollegoilta pidetäisiin välittömästi ammukset pois. Meidän ryhmämme on samalla tavoin valmis hyväksymään toisen PIS-puolueen edustajan eh, varapuhemmiksi. Kysymys oli hyökkäystä Puolaa vastaan, eikä jotakin ryhmää tai puoluetta vastaan. Me olemme valmista tukemaan ketä tahansa muuta kollegaa, jota ECR-ryhmä esittää, mutta tapauksessa Charnetski on välttämätöntä, että on seuraamuksia. Edustaja Bulman on pyytänyt puheenvuoron, mutta meidän ei nyt pidä käydä keskustelua eh, edustaja Czarneckista. Päätös on tehty, siitä äänestetään ja täysistunto päättää, mitä tehdään. Mutta kuullaan nyt sitten edustaja eh, Bulmania. Minä ainoastaan vastasin toiselle edustajalle, koska hän viittasi puhemiehistöön. Puhemiehistöillä ei ole tässä asiassa mitään tekemistä. Tämä on päätös ja rangaistus, joka tehdään 21 artiklan mukaisesti ja menettelyä on noudatettu. On taattu edustaja Charnetskille myös kertoa oman näkemyksensä meidän tapaamisestamme on allekirjoitettu pöytäkirja, joten kaikki on tehty ihan päivän valossa. Edustaja Bulman. En nyt keskustelua haluakaan käydä. Ainoastaan vastaan kollegalle. Ei. Puheenjohtajakokouksessa ei kukaan sanonut, että tässä jollain tavalla sensuurin, siihen suhtautumista oli kyse mutta tässä on kuitenkin kyse Euroopan parlamentin arvokkuudesta. Kannattaa muistaa se, että Euroopan yhtenäisyys on juuri kasvanut ja pohjautunut eh, sodan jälkeiselle tilanteelle ja jos joku tällaisia natsiviittauksia käyttää, kyllä ylittää tietyn rajan. Ja ST-ryhmä e todellakin toivoo, että tässä talossa ei ole sellaista edustajaa, joka käyttää tällaisia vertauksia. Ne eivät tähän taloon kuulu tai kuuluvat juuri yhtä hyvin kuin natsit ylipäätään. Ja tämä on todellakin tärkeä seikka. Tämän lisäksi Voimme yhtyä siihen, mitä herra Weber sanoi. Totta kai olemme ilman muuta valmiit valitsemaan jäseneksemme toisesta ryhmästä kenet tahansa, kunhan henkilö vain ei mitään tämän tyyppisiä natsiviittauksia käytä. Ne eivät todellakaan tänne kuulu. Edustaja Lambers, mutta kuten sanoin, meidän ei pidä nyt käydä keskustelua. Haluatteko lisätä jotain? Votre position, monsieur le président, je pense que vous avez... Halusin vain tukea teidän äh, näkemystänne. Puhemies, olette asian käsitellyt täysin korrektisti. Te tiedätte, että äh, minä äh, kannatan keskusteluja ja erilaisia mielipiteitä, mutta kun on tällaisista paheksuvista henkilökohtaisista kommenteista kyse, niin silloin minä kyllä vastustan sitä. Minä olen eri mieltä PSN ja oikeiston joidenkin näkemysten kanssa, mutta kaikilla jäsenillä on sama oikeus täällä. He ovat kaikki arvokkaita kansanedustajia, mutta se mitä edustaja Czarnetski sanoi, se meni, siinä mentiin rajan yli. Edustaja Forenza. Presidente, anche io penso che ci Hyvä puhemies. Kyllä. Olen kirjeellä ottanut yhteyttä eh, ja yli sata edustaja sen allekirjoitti. Ja olisi katsottava, eh, minkä tyyppiset tahot voidaan tänne eh, täyssaliin kutsua. Olisi tärkeää, että olemme riittävän tiukkoina tässä. Kannattaa muistaa, että Materatin tapahtumat, niitä todellakaan emme saa hyväksyä. Ja on erittäin tärkeää, että mitään fasismin kaltaisia ääniä emme ole valmiit ottamaan vastaan. Forenza, ci sono del... Edustaja Forenza, on sääntöjä, joita on kunnioitettava tässä eh, parlamentissa Puhemies ei hyväksy tapahtumia tai puhemies voi kieltää tapahtumia, joita järjestetään parlamentin sisällä, mutta jos ei kyse ole jo tuomituista henkilöistä tai terroristeista, jotka ovat listalla, niin minä en voi kieltää parlamentin jäseltä. Hyvä edustaja, on ihan turhaa, että huudatte minulle. Istukaa ja kunnioittakaa täysistuntoa. Olkaa hyvä ja istukaa. Näen, että te ette edes tiedä, mitä demokratia tarkoittaa. Oletteko nyt äh, päättänyt puheenvuoron, ette ole pyytänyt puheenvuoroa. Teidän pitää rauhoittua, meidän ei pidä riidellä, vaan ainoastaan kertoa poliittiset näkemyksemme täällä. Pyytäisin, e, että käyttäytyisitte. Olin siis vastaamassa, kun parlamentin jäsen kutsuu henkilön tänne ja mitään lain estettä ei ole, niin me emme voi kieltää sitä. Kuitenkaan tällä ei ole mitään tekemistä tällä kokouksella Maceratan tapahtumien kanssa. Voin olla tietenkin eri mieltä asiasta, mutta jos se on peruste, niin sitten E, e, meidän täytyy kieltää tapaamiset täällä parlamentin sisällä, jotka MEPI on järjestänyt. Kaikki e, parlamentin jäsenet ovat tasa-arvoisia, kuten edustaja Lambert sanoi, niin kauan kuin noudatetaan sääntöjä, emme voi näitä tapaamisia kieltää. Jatketaan, koska paljon on jo sanottu. Kuultuan